Thank you very much. Can we start with the uh, Yakasari report? No niin, aloitetaanko ensin budjetti. Lisa Jakonsaari. And we've got the rapporteur from the budget. Ja meillä on sitten myös budjettivaliokunnan esittelijä Jens Geijer. Well, no. Dismissed Mr. Welcome. Thank you. Lisa. Liisa, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta ja todellakin olen esittelijänä tässä IMKON lausunnossa vuoden 2017 talousarvion tarkistusten jättöaika päättyi eilen. Lausuntoon pöydättiin yhteensä 24 tarkistusta ja budjettitarkistuksia tuli yhteensä 14, josta seitsemän liittyi pilottiprojekteihin. Tämä lausuntoluonnos jatkaa samoja prioriteetteja. Ensinnäkin taustaa siitä, miten lähestymme ensi vuotta, on tietenkin arvio siitä, mitä tapahtuu nyt ja on hyvä todeta, että Euroopan unionia ravistelee samaaikaisesti useampi kriisi tällä hetkellä. Pitkäkestoinen talouskriisi, poliittinen kriisi ja kansalaisten luottamuspulaa, joka nyt kävi hyvin ilmi tässä Brexit-äänestyksessäkin. Ja siksi välillä tuntuu, että olisi hyvä palata perusasioihin, back to basics. Ja tärkein on se, että hyvin toimivat sisämarkkinat ovat erittäin tärkeät ja jopa ihan perustavaa laatua olevat tekijät kasvun ja työllisyyden edistämisen kannalta, ja panostamalla sisämarkkinoiden kehittämiseen ja syventämiseen voimme saavuttaa kasvu- ja työllisyystavoitteita ja edistää kansalaisten hyvinvointia. Ja tämä tietenkin on se perusasia, joka lisää sitten luottamusta. Kuitenkin pidän tärkeänä ja välttämättömänä, että kaikkien näiden kriisien keskellä katsomme tulevaisuuteen ja unionin talousarvion tulee tukea nimenomaan tulevaisuustavoitteita, tukea kiertotaloutta sekä oikeudenmukaiseen, oikeudenmukaiseen ja monipuoliseen osallistuvaan digiyhteiskuntaan siirtymistä. Ja tämä on toinen tärkeä asia EUn kilpailukyvyn kannalta. IMKO-valiokunnan alaisuuteen kuuluu monta keskeistä rahoitusohjelmaa, kuten pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä koskeva kosmeohjelma sekä kuluttajansuoja, standardisaatio ja tulliliitto. Investointeja sisämarkkinoiden syventämiseen, pk-yritysten kasvun tukemukseen tai kansalaisten luottamuksen rakentamiseen panostamalla vahvaan kuluttajasuojaan, niin Näistä mielestäni ei pitäisi leikata ja toteuttaa jo nyt se, mitä komission puheenjohtaja Junckerkin hiljakkoin sanoi tämän Brexit-kriisin jälkeen, että tällaisten leikkausten aika on ohi ja erityisesti se koskee varmasti sisämarkkinoita. Seuraavaksi <clears throat> muutama huomio tähän komission talousarvioon vuodelle 2017. Komissio on mielestäni ottanut aika hyvin huomioon sisämarkkinavaliokunnan alaisuuteen kuuluvat prioriteetit. Kuten sanoin, nämä ovat unionin tulevaisuuden kasvu- ja työllisyyden kannalta keskeisiä. Tuliliiton kehittäminen on saanut merkittävän lisäyksen viime vuoteen verrattuna. Myös COSME-ohjelmaan liittyen budjettilinja 020201 siis yrittäjyyden edistäminen sekä unionin yritysten kilpailukyvyn ja markkinoille pääsyn parantaminen, nämä ovat olleet komission talousarviossa, ovat saaneet lisärahoitusta sekä maksusitoumuksina ja etenkin merkittävän lisäyksen maksumäärärahoihin. Tämä on tärkeää ja erittäin tervetullutta korkean työttömyyden, etenkin nuorisotyöttömyyden aikana. Joitakin henkilöstökuluihin liittyviä budjettilinjoja on kuitenkin leikattu ja myös COSME-ohjelman lainarahoitusta on leikattu viime vuodesta. Pöytäsin horisontaalisen budjettitarkistuksen, jossa vaadin, että komission talousarvioesityksessä esittämät luvut palautetaan mikäli neuvosto esittää niitä leikattavaksi. Nyt meillä ei ole tietoa neuvoston luvuista vielä, ainoastaan komission luvut ovat tiedossa. Neuvoston kanta julkistetaan, julkistetaan 22.7. ja sain tälle esitykselleni eh, myös tukea EPPltä, Aldelta ja vihreiden varjokollegoilta. Sitten tähän Kosmeen pöytäsin myös budjettitarkistuksen COSME-ohjelmaan liittyen PK-yritykset ovat EUn taloudelle ratkaisevan tärkeitä ja siksi PK- ja mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen on yksi Euroopan parlamentin prioriteeteista. Vaikka komissio esittää COSME-ohjelman yhtenä prioriteettina vuoden 2017 talousarviossa, on komissio kuitenkin leikannut pk-yritysten rahoituksen saantia huomattavasti. Taloudellinen tilanne ei ole kuitenkaan merkittävästi parantunut ja pk-yritysten on edelleen vaikea saada rahoitusta. Siksi esitän, että budjet, tähän budjettilinja 0202, että tämä pysyy vähintäänkin vuoden 2016 tasolla ja tähän esitykseen sain tukea EPP, Alden ja Vihreiden varjokollegoilta. Sitten havainto, josta olisi tärkeää keskustella, on se, että monivuotisen rahoituskehyksen menokatto tälle otsake kolmelle on aivan liian alhainen. Tilanne ei varmasti voi jatkua näin. Otsakkeen kolme alaisuudessa on IMKON alle kuuluva kuluttajansuojaohjelma. Tämän ohjelman jatkuvuus tulee taata, vaikka tällä hetkellä on ilman muuta, se on tunnustettava myös muita prioriteetteja. Sitten näihin pilottiprojekteihin. IMKOlla on monta hyvää pilottiprojektiesitystä, joista useat sijoittuu tämän otsakkeen kolme alaisuuteen. Nyt on loogista kysyä, että miten otsakkeen kolme pilottiprojektia voidaan toteuttaa, kun menokatto ylittyy ja kaikki joustomekanismit ovat jo käy, käytössä. Ja uskon, että kollegat ovat samaa mieltä, että nämä pilottiprojektit ovat hyvin tärkeitä. Ja tähän tietenkin olisi mielenkiintoista sitten Eh, nyt seuraavassa keskustelussa ottaa kantaa. Kiitoksia. Aya, would you like to speak for the budget committee? Thank you. Ja sitten budjettivaliokunnan nimissä, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ja danke, Frau Präsidentin. Ich denke... Kiitos, puheenjohtaja. On varmasti järkevää että kerron tämän valiokunnan kollegoille lyhyesti tilanteesta, jossa nyt olemme. Ehkä teen pari huomautusta myös kollega Jaakosaaren äskeiseen puheenvuoroon. Menettelyteknisesti meneillään on vaihe, jossa sen tosiseikan johdosta, että komissio antoi talousarvioesityksessä noin viisi viikkoa myöhässä, niin talousarvioneuvotteluja, neuvotteluihin kohdistuu jonkinlaista painetta. Tämä on kivulloista neuvoston kannalta, mutta ennen kaikkea se on ongelmallista, sillä olisi ollut paikallaan se, että ennen kesätaukoa olisi pystytty pitämään ensimmäinen kolmikantaneuvottelu neuvoston kanssa sen jälkeen, kun neuvosto olisi muotoillut kantojaan, mutta sitä ei voitu tehdä, koska neuvosto tietenkin joutui odottamaan talousarvioesityksen saamista. Heti Slovakian puheenjohtajakauden alussa se saatiin ja neuvoston yhteisen kannan muodostuminen kestää jonkin aikaa. Ja neuvoston kantaan palaamme sitten välittömästi kesätauon jälkeen. Kuten kollegat varmasti tietävät, niin meidän on jätettävä omat tarkistuksemme ja muutosehdotuksemme ennen kaikkea neuvoston näkemyksen pohjalta, eikä niinkään komission ehdotuksen pohjalta. Vähintään kaksi kolmasosaa parlamentin tekemiä tarkistuksia tässä talousarviomenettelyssähän kohdistuu siihen, miten meidän nähdäksemme voitaisiin palauttaa käytäntöön komission ehdotus, eikä hyväksyä neuvoston ehdotusta. Komission ehdotukset yleensä ovat edullisempia meidän mielestämme kuin neuvoston toiveet. Meidän täytyy ennen kesätaukoa saada aikaan neuvottelumandaatti. Se olisi ollut hieno homma, mutta ajallisista syistä tämä ei onnistu. Ja olemme parlamentissa joutuneet turvautumaan samaan menettelyyn kuin vuonna 2014, jolloin europarlamentin vaalien kanssa talousarvion käsittelyaika oli tavallista lyhyempi. Tämä tarkoittaa sitä, että talousarviovaliokunnan koordinaattoreiden kanssa eilen laadimme suosituskirjeen Letter of Recommendation asiakirjan muita toimielimiä varten, jotta ne saisivat käsityksen siitä, miten parlamentin kanta kehittyy. Ja liittänyt siihen suosituksen oloisesti talousarviovaliokunnan näkemyksen, jotta nämä toiset osapuolet saavat meiltä jotakin tietoa. Tuossa suosituskirjassa todetaan lähinnä, että, että me edustamme samaa linjaa kuin viime marraskuussa asiaa koskevassa mietinnössä totesimme. Ja toivomme, että neuvosto noudattaa toiveitamme. Ei tarvitse olla mikään suuri selvänäkijä ymmärtääkseen, että näiden toiveiden toteuttaminen ei välttämättä ole kovin helppoa. Pakolaistilanne on aiheuttanut sen, että eri tasoilla niin Euroopassa kuin paikallisella tasolla jäsenvaltioissa monenlaisia määrärahoja on jouduttu käyttämään eri asioihin kuin oli alun perin tarkoitus. Ja myöskin jäsenvaltioiden vaalit ovat vaikeuttaneet tätä talousarvioasiaa. Muistutan, että nyt on ensimmäinen kerta, kun pystymme keskipitkässä rahoituskehyssuunnittelussa toteuttamaan tätä välinettä. Ja kaiken kaikkiaan budjetti on pienentymässä ja jäsenvaltiot haluavat tästä ottaa kunniaa itselleen ja on, taputtelevat toisiaan selkään, että yhdessä on tässä onnistuttu. No, no vuoteen 2020 mennessä tarvitaan kyllä uudistuksia, mutta nyt on vähän sellainen tilanne, että kukaan ei halua todellisia uudistuksia tehdä ja rahoittaa tarvittavia toimenpiteitä. Meidän täällä parlamentissa täytyy varautua siihen, että nämä joustavoittamisvälineet, joita tämän keskipitkän rahoituskehyksen yhteydessä olemme saaneet aikaiseksi, ovat olleet aivan oikea ja toimiva keino, sillä ilman niitä talousarvio olisi jo ajat sitten törmännyt omaan mahdollisuuteensa. Joustovälineiden avulla pystymme vahvistamaan jotakin tiettyjä alueita talousarviossa. Komission talousarvioesityksessä ei kategoriassa kolme eli sisäpolitiikassa ole mitään suuria yllätyksiä. Ja sehän on se, mikä IMKO-valiokuntaa ennen kaikkea kiinnostaa. Ja sitten kategoriassa neljä johon kuuluvat muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ollaan aivan ylärajoilla. Ja kollega Jaakosaari puhui lisää pilottihankkeiden rahoituksesta, että miten se saadaan turvattua, niin se on kyllä todellinen ongelma. Pilottihankkeelle on yli 300 ehdotusta ja valmisteleville toimenpiteille yhteensä ja yhteensä niiden arvo olisi kolminumeroinen miljoona summa, eli se ei ole mitenkään vähäinen summa. Aion käydä kaikissa valiokunnissa, jotka vastaavat näistä asioista ja Yhdessäkään valiokunnassa emme ole, en ole kuullut sitä, että edustaja Kajar haluan auttaa teitä näissä budjettineuvotteluissa ja todeta, että meidän valiokuntamme tarvitseekin vähemmän rahaa kuin olemme aikaisemmin ajatelleet. Näinhän ei tietenkään käy, vaan kaikki valiokunnat ovat sitä mieltä, että niillä on tärkeitä ja hienoja ideoita ja haluavat puolustaa niitä. Maksusitoumuksista meidän on haettava joustoa ja sitten käytettävä nämä jousto, joustavoittamisvälineet ihan viimeiseen pisaraan asti kaikilla osa-alueilla, mutta en tiedä, miten pitkälle neuvosto haluaa meidän kanssamme tehdä yhteistyötä. Tässä kategoriassa kolme ei ole yhtään liikkumavaraa. Ja jos sitten valmistelutoimenpiteiden ja pilottihankkeiden suhteen on ehdotuksia, niin ne täytyy ottaa mahdollisimman hyvin mukaan. Mutta se ei ole kovin, näkö näkemyks, näköalat eivät ole kovin lupaavat. Esimerkiksi Kosmessa meillä tässä on yksi A-kohdassa 80 miljoonan liikkumavara, ja se ei budjetin koko luokkaa ajatellen ole yhtään mitään käytännössä. Ja tästä pitäisi, tästä kategoriasta rahoittaa myös pilottihankkeita ja niin poispäin. Ja tämä on kyllä vähän nyt katkeruutta herättävä asia minulle henkilökohtaisesti. Talousarviovaliokunta ajatteli tai suunnitteli hienoja hankkeita, esimerkiksi 25 miljoonaa euroa pilottihankkeita, niistä 10 miljoonaa maksumäärärahoja ja 15 miljoonaa maksusitoumuksia. Ja tämä oli tarkoitus suunnata puolustustutkimukseen. Tästä ja tämä summa olisi siis pienempi kuin tuo 80 miljoonaa aiemmin mainittu liikkumavara. Ja en suinkaan epäile tällaisten ajatusten kannatettavuutta sinänsä, mutta minulla on tuo talousarvio hallittavana, niin- ja olen ottanut vähän eri näkökulman. Jos jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa täytyy vahvistaa ja ne ovat sitä mieltä, että tällaisen valmistelevan toimenpiteen avulla pystytään EUn asetteollisuuden toimintaedellytyksiä vahvistamaan, niin ja sitten jäsenvaltioiden pitäisi itse pyrkiä tukemaan tällaisia hankkeita, eikä varaamaan jostakin budjettikohdasta EU-ssa varoja sellaiseen toimintaan, joka tulee meidän perusvelvoitteidemme lisäksi ylimääräisenä. Esimerkiksi Saksassa olen kuullut sitä viestiä, että talousarvio on alirahoitettu, mutta siitä ei suinkaan seuraa sitä johtopäätöstä, että tarvittaisiin lisää rahaa, vaan enemmän niin päin, että jos EU, EUn talousarvio tarvitaan lisää rahaa, niin sitten pitäisi saada lisää varoja myöskin jäsenvaltioilta osa rahoituksena. Ja minä olisin kyllä sitä mieltä, että jos jäsenvaltiot esimerkiksi pitävät tätä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamista ja aseteollisuuden tukemista tärkeänä, niin siihen pitäisi sitten kaivaa kuvetta myös jäsenvaltioiden puolelta. Muistuttaisin teitä siitä, että Esirin varojen käyttöönotosta on tehty sopimuksia ja toistaiseksi vasta 3,38 miljardia euroa on saatu raavittua kasaan näitä varoja ja se tarkoittaa sitä, että noin 4 miljardia vielä puuttuu esirvaroista. Ja mehän talousarvion yhteydessä joudumme miettimään myös tuota pakolaiskysymystä, mutta ennen kaikkea työllisyys- ja kasvutavoitteita. Ja Eurooppa 2020-strategia on eräänlainen johtotähti, joka ohjaa strategiaa. Ja näistä aineksista sitten pitäisi saada jonkinlainen järkevä paketti aikaiseksi. Tässä siis suurin piirtein tuo tilanne ja odotan nyt kollegojen kommentteja mielenkiinnolla. Very much. Andreas Schwab. Kiitoksia edustaja Schwab seuraavana. Äh, Chairwoman. Kiitoksia puheenjohtaja. Unseren Schattenberichterstatter. Minä olen täällä nyt varjoesittelijämme puolesta tänään, sillä hän ei päässyt paikalle. Toivon, että en nyt astu tässä kollega Jaakonsaaren varpaille, kun sanon eh, kollega Gajerille, että totta kai kaikki ovat sitä mieltä, että heidän oma asiansa on tärkeämpi kuin muiden valiokunnissa, mutta minä totean, että me täällä IMCO-valiokunnassa olemme erityisesti sisä, sisämarkkinoista kiinnostuneita, ja sisämarkkinathan ovat oikeastaan sellainen asia, joka vaikuttaa kaikkiin osa-alueisiin, ja jos sisämarkkinat saataisiin toteutettua täysimääräisesti, niin teilläkin olisi paljon vähemmän ongelmia. No, Kollega on tosiaankin Yhdysvaltain valtuuskunnan kanssa matkalla ja ei voi siksi olla täällä paikalla, mutta hän haluaa teitä kiittää siitä, että olette niin perusteellisesti tähän asiaan paneutunut ja odottaa yhteistyötä kanssanne. Ja sitten voidaan ajatellaan, että lähtökohdat ovat periaatteessa ihan hyvät, mutta odotamme, että sisämarkkinoiden osalta keskeisissä budjettikohdissa toivoisimme vielä parannuksia mahdollisuuksien rajoissa. Digitaaliset sisämarkkinat ovat keskeinen avainsana tässä ja asiasta vastaavalle talousarviovaliokunnalle haluamme todeta, että että juuri tämä digitaalisen ulottuvuuden esillä pitäminen on tärkeää ja kuluttajan suoja on asia, joka liittyy tähän keskeisesti ja niihin liittyvät myös kollega Jaakonsaaren mainitsevat pilottihankkeet. Tärkeää on se, että verkkopohjainen riidanratkaisualusta saadaan nopeasti toteutettua. Varjoesittelijämme viittaa viittaisi mielellään myöskin kiertotalouteen ja siihen siirtymiseen. Se on tärkeä asia ja siksi toivomme, että myöskin kollega Jaakonsaaren lausunnossa esitetyllä tavalla tämä asia otettaisiin mukaan. Ja sitten lopuksi esittelijä, äh, anteeksi, varjoesittelijä haluaisi myös näistä pilottiprojekteista tehdä sen huomautuksen, että pitäisi tukea digitaalista ja sisämarkkinoita koskevaa koulutusta ja valitusta ja tiedottamista. Ja e-kauppasuunnitelma on sellainen asia, että sitä pitäisi edistää, koska sitä kautta voimme saada aikaan myös uusia tuloja, uutta kassavirtaa, ja sehän olisi meidänkin intressissämme. Siinäpä meidän ryhmämme kanta. Socialist shadow, is it Marie? Maria, oletko sinä sosiaalisten Esitteli, Et, et tietenkään, koska Liisa on Esitteli haluatko joku käyttää vielä puheenvuoron? Grappini. Mulțumesc mult. Am vrut foarte tare să spun un punct de vedere. Kiitoksia. Halusin esittää kantani, mutta ensin haluan onnitella Liisaa. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että asiantuntijamme budjettikysymyksissä on paikan päällä Ymmärrän hyvin, mitä rajoituksia tässä budjetissa on, mutta minun mielestäni ei ole oikein, että joka kerta todetaan, että haluamme auttaa pk-yrityksiä, että haluamme lisää kasvua ja työpaikkoja. Mutta sitten kun puhutaan konkreettisesti tietyistä budjettikohdista, niin ratkaisuja ei yllättäen löydykään. Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä Liisa totesi ehdotuksissaan ja mitä hän totesi tässä alustuksessaan, kuten myöskin kollega Schwab mutta me imkovaliokuntana emme voi suhtautua pilottihankkeisiin tällä tavalla. Minä olen mukana PK-yritysten interryhmässä Euroopan parlamentissa ja kaikissa käymissämme keskusteluissa saamme nähdä, että erittäin voimakkaasti vaaditaan sitä, että autetaan konkreettisesti PK-yrityksiä, jotta voidaan todellakin käynnistää työllistyminen. Ja tarkistukseni ovat tämän suuntaiset. Äh, olen vaatinut sitä, että meillä olisi aivan konkreettinen linkki rahoituksen kanssa, jotta voitaisiin auttaa PK-yrityksiä niin, että nämä voisivat toimia myös kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi pieni yritys, sillä on erittäin vaikeaa tehdä vaikkapa markkinatutkimusta Kiinassa tai Intiassa, jotta se voisi viedä maasta tietotaitoaan. Olen aivan samaa mieltä siinäkin, mitä edustaja Geyer totesi. Jos näistä 25 miljoonasta lähtien, jota haluamme käyttää, kun pyrimme käynnistämään uudelleen tutkimustyön vaikkapa puolustuskysymyksissä, niin hyvä. Jäsenvaltioiden silloin täytyy tuoda mukaan lisäbudjettia meidän täytyy, ei, eivät ne voi ryhtyä käyttämään sitä budjettia, jonka me haluamme käyttää työpaikkojen luonteen ja kasvuun. Toivon, että tarkistusteni pohjalta ja lähtien siitä, mitä esittelijä totesi, voitaisiin loppujen lopuksi löytää ratkaisuja, ratkaisuja niin, että leikkauksia ei tehdä tähän budjettiin, aivan kuten Liisa totesi. Ja että voisimme rahoittaa myös uusia hankkeita. Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä edustaja Geier juuri totesi. Jäsenvaltiot, jos ne näin toivovat, ei tässä mitään erityisiä ongelmia ole. Jos niillä on erityistoiveita, niin sen seurauksena meidän täytyy kyetä käyttämään tätä budjettiamme nimenomaan kasvuun ja työllisyyskysymyksiin ja muusta tapauksessa jäsenvaltiot rahoittavat itse lisää. Would either Lisa... Puheenjohtaja. Haluavatko Jakosaari tai äh, Diita Sharanzova ensin? Chair, um, I can... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti. Pahoittelen, että joudumme hyväksymään tämän lausunnon ennen kuin näemme edes neuvoston tekstiä. En oikein ymmärrä, miksi talousarvio mietintöä ei lykätä. Jos neuvosto ja komissio voivat viivästellä, niin kai mekin voimme no, Tämä koskee myös Brexit-keskustelua ja sen Brexitin vaikutuksia budjettiin ensi vuonna. Periaatteessa minulla ei ole lausunnon suhteen mitään ongelmia, koska se on sama, jonka hyväksyimme jo kuukausia sitten, ja olen EPPn kommenttien kanssa samaa mieltä, kuten tarkistuksista ilmi käy. Eilen esitin myös pilottihankkeeni samat kuin viime vuonna valiokunnassa ja toivottavasti sitten ne voin luottaa tukeenne syyskuussa järjestettävässä äänestyksessä. Dan, halusitko ottaa vielä kantaa budjettiin? Sorry for my late arrival. Um... Kiitoksia Viki. Anteeksi siitä, että tulin myöhään paikan päälle. Ensinnäkin haluaisin todeta, että on hyvä tietää, että budjetti heijastelee nimenomaan yhtenäismarkkina-aloitteiden merkitystä ja sitä, että sisämarkkinapolitiikassa pyritään uusiin tavoitteisiin. Ja myönteistä on se, että tämä lausuntoluonnos sitä heijastelee mielestä, niin se on hyvä lähtökohta meille. Meillä on kuitenkin jotenkin huolenaita Kosme-ohjelman suhteen, emmekä oikein tiedä, että pitäisikö pohtia sen muokkaamista, mutta yleisesti ottaen säilytämme kantamme kaikki muutokset budjetissa. Pitäisi nähdä budjetti neutraalilla tavalla. Lisäykset yhdellä alalla pitäisi sitten hoitaa vähennyksinä toisella puolella. Ja lopuksi yksi yhteinen portti ja sen käyttäminen olisi hyvä. Yhtenäismarkkinalähteet voivat joskus olla häiritseviä, joten olemme ehdottaneet sitä, mikä meidän mielestämme voisi saada aikaiseksi myös säästöjä, olisi näiden erilaisten välineiden virtaviivaistaminen niin, että ne toimisivat paremmin yhdessä. Ja varsinkin kun kysymys on yhden yksittäisen digitaalisen portin kehittämisestä, niin se olisi tärkeää. ECR aikoo esittää muutaman tarkistuksen tässä suhteessa ja toivottavasti ne saavat myöskin tukea täältä IMKOsta taakseen. Julia. Julia, kyllä vai ei? No haluaako jompikumpi esittelijöistä puhua? Liisa. Joo, kiitoksia kannustavista ja, ja tukevista puheenvuoroista on selvä asia, niin kuin esitteli ensi Kajer sanoi, että tämä tehtävä on erittäin vaikea tällä hetkellä. Mutta mä luulen, että Euroopan unionin uskottavuuskriisi oikeastaan paranee vain sillä, että niihin perusasioihin kiinnitetään huomiota ja työllisyyteen ja kasvuun panostetaan kaikilla tasoilla niin paljon kuin se ikinä on mahdollista. Ja sanoinkin tuossa alussa, että mielestäni komissio on ottanut ihan mukavasti huomioon niitä ajatuksia, joita sisämarkkinavaliokunnalla on, mutta kun, aivan niin kuin Gajer sanoi, on vaarassa se, että neuvosto tulee leikkaamaan kenties pahimmillaan näitä määrärahoja, niin haluaisin korostaa sitä valmiutta, mikä parlamentilla on, että, tai pitää olla, että me ikään kuin nostamme niitä määrärahoja sitten. Että kyllä politiikkaa pitää tehdä ajassa ja, ja viittaa vielä kaikkiin niihin hyvin perusteluihin puheenvuoroihin, joita komission puolelta ja myös tiedeyhteisöstä ja muualta on käytetty siitä, että, että sellaisen niin kuin sellaisen leikkauspolitiikan aika on ohi, joka leikkaa niitä kasvun edellytyksiä Euroopassa. Että kasvun edellytyksiin täytyy nyt sijoittaa ja uskon, että esittelijä Gayer on tästä asiasta samaa mieltä ja voisimme löytää vielä näihin joihinkin yksityiskohtiin sitten yhteistä linjaa. Kiitoksia tuesta. Mr. Geyer. Ja sitten edustaja Geyer. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti kommentoisin joitakin kollegojen huomautuksia tässä. Ensinnäkin pilottihankkeet ja valmistelutoimenpiteet. Menettelyhän on sellainen, että kaikki ehdotukset menevät komissiolle ja komissio arvioi ehdotukset Ja tiedättekin varmasti, että ehdotusten on täytettävä kaksi ehtoa. Ensinnäkin niiden on oltava EUn toimivallan alaisia ehdotuksia ja toiseksi niiden on oltava jotakin uutta. Toisin sanoen vastaava ei ole saanut tulla tehdyksi aikaisemmin, eli pilottihankkeeksi ei voida hyväksyä mitään, mikä kuuluu jo jonkin käynnissä olevan ohjelman alaisuuteen. Komission tulee satoja ehdotuksia ja kaikki ne merkitään sitten ABC-kirjaimin. Ja sitten talousarvio ahdinko ei luultavasti mahdollista sitä, että muut kuin A- tai B-kirjainarvion saaneet hankkeet saisivat rahoitusta. Jos komissio lyö hankkeeseen A- tai B-leiman, ja jos se sitten on C- tai D-luokan projekti, niin sitten täytyy vain todeta, että toteuttamisedellytyksiä ei ole. Jäsenvaltiot ovat aikaisemmin toimineet omien ehdotustensa suhteen niin, että ne ovat näitä maksumäärärahoja leikanneet. Neuvosto ei siis ole juurikaan ottanut huomioon sitä että maksusitoumusta pitää jossain vaiheessa loogisesti ajatellen seurata myös se varsinainen maksaminen, vaan siellä on keskitytty noihin maksumäärärahojen leikkaamiseen ja sitoumuksia on sitten avokätisemmin käsitelty ja tästä on sitten seurannut jonkinlaisia maksukriisejä aikanaan. Ja tästä on sitten päästy siihen tilanteeseen, että nyt neuvosto ennemmin leikkaa maksusitoumuksia kuin maksumäärärahoja. Periaatteessa, jos haluamme rahoittaa talousarviolla politiikkaa, niin Euroopan parlamentin näkökulmasta tämä on kyllä aika kivuloinen prosessi, sillä maksusitoumukset, eli se mitä EU lupaa rahoittaa, joutuu leikkausten kohteeksi – ja Euroopan parlamentti on tästä antanut useita asiakirjoja tai käsitellyt neuvoston toimintatapaa useissa yhteyksissä ja kritisoinut sitä. COSME-ohjelma on sellainen, jolla on tässä valiokunnassa ja talousarviovaliokunnassa oikeastaan vain ystäviä, ja siksi uskon, että sille tulee käymään hyvin talousarviokäsittelyssä. Ja etenkin edustaja Sharantsova suuntaan vielä viimeinen huomautus. Nimittäin meillä on kyllä ilman muuta vielä aikaa reagoida neuvoston ehdotuksiin sekä yksittäisinä edustajina että poliittisina ryhminä. Ja se tapahtuu neuvoston kannan pohjalta. Neuvoston kantahan on meille tuntematon tällä hetkellä, mutta valiokunnan toimintatapa on tähän asti ollut ihan oikea. Me olemme halunneet toiselle toimielimelle oikea-aikaisesti hyvissä ajoin kertoa, mitä mieltä parlamentti on, sillä muuten neuvosto saattaisi olla kärkkästi omimassa meidän kantaamme itselleen. Ja Yhteisten poliittisten tavoitteiden etsiminen ja edistäminen on mahdollista vain, jos tiedetään toisten kannat, ja siksi halusimme tässä alkuvaiheessa esittää joitakin ajatuksia omasta kannastamme. Tässä oikeastaan tässä vaiheessa kaikki. Thank you for that contribution. I think it's been really helpful to have. Kiitoksia tästä osiosta. On ollut hyvä, että asia on ollut tällä tavalla esillä. Jos muita kommentteja ei ole tästä kohdista esityslistaa, esittelekään päätä sanotaan, sanotaan enää mitä, sanoa enää mitään, niin mennäänpä sitten nopeasti eteenpäin seuraavaan esityslistan kohtaan. Haluaisin kääntyä Vicky Fordin puoleen. Me äänestämme asiasta pian. Ottakaa äänestyskorttinne esiin. Ja pyydän Vicky Fordia sanomaan muutaman sanan asiasta. Thank you very much. Just before we vote. Kiitoksia. Ennen kuin äänestetään, niin halusin vain kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat työstäneet tätä äänestysluetteloa tehnyt sinne valtavasti työtä. Ja parlamentin ulkopuolelta asiana on esitetty paljon kiinnostusta. Äänestysluettelossa olemme pyrkineet ottamaan esille ne huolenaiheet, joita kansalaiset ovat esittäneet, jolla on pyritty varmistumaan se, että kansalaiset voivat jatkaa urheilutoimintansa, perinteistä metsästystä, museotoimintaansa – erilaisia harrastuksia, jotta voidaan varmistaa siis se, että tämä kaikki voi jatkua samalla, ottaen huomioon eurooppalaisessa aselainsäädännössä oleva porsanreikä, joka liittyy varsinkin näihin äänimerkkiaseisiin ja paukkupatruuna-aseisiin. Olemme pyrkineet varmistamaan sen, että Kaikkiin parlamentin ulkopuolelta esitettyihin huolenaiheisiin on vastattu ja että nämä toiminnot ovat sellaisia, joita voidaan jatkaa. Yksi erityinen muutos, joka ehkä on jäänyt tässä kollegoiltani huomaamatta. Äänestysluettelossa kompromissitarkistus ei sisällä rajoitusta suuren kapasiteetin lippaista. Siinä lukee vain, että lippaita voidaan hankkia, jos on olemassa lupa tuon tyyppisen aseen omistus, omistukseen. Se siis muuttui eilen illalla. Komissaari Binkovska, halusimme häneltä tietoa spesifistä eh, yksityiskohdista, tietystä aseluokista. Hän on vastannut minulle juuri ennen kuin tämä kokous alkoi. Ja odotan, että saisin vielä enemmän yksityiskohtia häneltä ennen kuin me äänestämme sitten tästä kysymyksestä ja mandaatista trilogissa, jota, josta sitä äänestetään syyskuussa. Tämä siis vain päivitys ennen kuin äänestys alkaa. Kiitoksia kaikille kovasta työstä. For all your hard work and I will... Kiitoksia Viki kaikista tehdystä työstä. Ja Sharon Zuva halusi käyttää puheenvuoron. Like to thank the rapporteur for... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Haluan korostaa sitä, että tämä tekninen asiakirja, joka on herättänyt paljon huolta kansalaisten piirissä kaikkialla Euroopassa, tästä ei tehty vaikutusten arviointia eikä julkisia kuulemisia komission puolelta ennen komission esityksen tekemistä, vaikka tiedämme, että vaikutusarvioinnit ovat yleinen käytäntö nykyisin. Siksi haluan esittää jälleen kerran ALDE-ryhmän nimissä pyyntöni siitä, että tehtäisiin perusteellinen vaikutusten arviointi joistakin ehdotuksen kategorioista ja etenkin tuli aseiden luokittelusta ennen kuin käydään uudelleen neuvotteluihin. Ei ole totta, että tietoja ei olisi saatavana, vaan voin taata komissiolle, että ainakin Tsekin tasavalta on valmis tarjoamaan komissiolle tarvittavat tiedot. Haluamme sivumenne sanoen vahvistaa myös tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja tämä onkin ensimmäinen askel siihen suuntaan, että kannustamme jäsenvaltioita toimittamaan näitä tietoja vastavuoroisesti. Joitakin joihinkin luokkiin kuuluvia aseita on mahdollisesti käytetty terroritoiminnassa ja siitä olisi hyvä saada lisää tietoa. Täällä on esitetty monta puheenvuoropyyntöä. Koska neljä minuuttia sitten piti jo ryhtyä äänestämään, niin aion nyt rajoita nämä puheet <coughs> tiukasti. Puhukaa tiiviisti. Tämä ei ole enää mikään keskustelu. Muuten tarkoitus on ruveta keskustelemaan. Ensimmäinen puhuja. Děkuji, <coughs> paní předsedající. chci navázat na kolegyni Karamzovou. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja haluaisin hieman puhua samalla linjoilla kuin edellinen puhuja. Ensinnäkin haluaisin eh, ilmaista tässä sen, että minulla ei ole mitään eturistiriitoja tässä aiheessa, joka on aika herkkä luonteeltaan ja ristiriitainen. Haluaisin tukea kollegaani siinä, että todella tarvitsemme todellakin vaikutusarviointia. Haluaisin kiittää myöskin kollegaa erinomaisesta työstä. Kiitos. One last speaker. Ja viimeinen puhuja. Siitä EPP-nimissä e haluaisin sanoa, että tässä on esimerkki siitä, miten huono komission alkuperäisehdotus voidaan muuttaa hyväksi tasapainoiseksi, oikeasuhtaiseksi, tehokkaaksi direktiiviksi. Kun parlamentti yhdistää voimansa yli poliittisten ryhmien niin ja tehdään hyviä kompromisseja, toivon, että monet niistä, jotka ovat olleet huolissa näistä kysymyksistä turvallisuuden puolesta tai vapaa-ajan vietosta, ovat sitten lukeneet tämän lopputekstin, joka toivon, että hyväksytään tänään ja näkevät, että näihin huolenaiheisiin on todellakin vastattu. Puheenjohtaja, kiitos. Näin aloitamme äänestyksen. Onko teillä kaikilla kortit? Puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Onko äänestyskortti tulossa esittelijä? Rejection of the commission proposal now, as it's been termed... Ensimmäiseksi torjutaan komission ehdotus ja se pitäisi tapahtua nimenhuuteen äänestyksellä. Tarvitsen kymmenen kannatusta nyt sille, että järjestetään nimen äänestys. Kuka on tällä kannalla? Voisinko saada käsiä? Kuka tukee nimen äänestyksen järjestämistä? Tarvitsen kymmenen kättä, jotka nousevat sen tueksi. Näin vain yhden, kaksi, kolme, neljä, viisi, seitsemän, kahdeksan, seitsemän kättä tukemassa äänestystä eli ei saanut tukea, eli mennään itse äänestykseen. Vote. Ensimmäinen äänestys. Saisinko nyt indikaation tuen, tuen merkiksi ja sitten taas hyväksymisen merkiksi hy, hylätty. Sitten siirrytään 23. Tu, puolesta vastaan tyhjää, Hyväksy. 304, 305, 506 siirrymme ja sitten siellä on muutama muukin. Eli puolesta äänet vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi. Viitonen seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Selvästi hyväksytty. Kompromissi kolmonen seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty ja kompromissi 11 seuraavaksi. Ja tässä on tekninen kahdessa osassa. Ihan nyt ensimmäiseksi tehdään se selväksi ensimmäinen osa äänestyksessä. Kompromissi 1 11 puolesta äänet vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja seuraava toinen osa siis puolesta vastaan. Täytyy tarkastaa tämä, jos sopii teille. The vote is open. Okay, we seem to have too many people voting. Too many, too, too many. Kaksi liikaa epp ääniä. Kaksi lähti pois, eli nyt on oikea määrä kortteja kaikilla. Selvä. Äänestys päättyy. Eli 29 puolesta, kahdeksan vastaan ja yksi tyhjää, eli hyväksytty. Ja toinen osa seuraavaksi, niin hetkinen. Mikrofoni, olkaa hyvä, emme voi tulkata muuten. Eh, Ihan ensimmäiseksi eh, äänestettiin nimenhuutoäänestyksen äänestämisestä ja saimme vain neljä ääntä tai neljä tukea, tukea antavaa kättä. Ja siksi emme siihen päätyneet. Hyväksyttekö tämän? Hyväksytte ilmeisesti. Nyt on sitten toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulisin, että se on hyväksytty. Sitten kompromissi kuutonen seuraavaksi, jos sopii. Ja sielläkin meillä on tekninen jako useampaan osaan. Ensimmäinen osa kompromissi kuutosesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Öö, hylätty. Ja sitten toinen osa Yeah. This is the first one. Okay, sorry. Anteeksi vain ensimmäinen osa on nyt kyseessä siis puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Luulen, että se olisi hyväksytty. Ja sitten toinen osa vuorossa puolesta äänet vastaan. Tyhjää ja se on hyväksytty. Sitten siirrytään kompromissiin 13, se on sivulla 11, ainakin minun listassani, niin se saattaa olla eri sivulla teillä. Kuka antaa puolesta äänen? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty sitten tarkistus 378 puolesta. Vastaan tyhjää selvästikin raukeaa. Ja sitten 399 seuraavaksi, eikö niin? Tarkastan vielä, tämän aika monimutkainen äänesty. Eli, eli 399 seuraavaksi, se on sivulla 14, puolesta äänet, vastaan, tyhjää. Haluaisin tarkastaa tämän, koska tässä oli hieman sekava tilanne, joten tarkastetaan tämä äänestys. Siellä olisi kysymys, mutta käyttäkää mikrofonia, olkaa hyvä, jotta voidaan tulkata. So because was adopted, we took... 387 hyväksyttiin, niin silloin mennään 399. Is okay? explain... Ymmärsitkö nyt, mistä on kysymys? Eli äänestys päättyy. Tarkistusäänestys päättyy. Ei, vaan ensin avataan tar- tarkistusäänestys. 399. Nyt äänestetään 399 siis. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 12 vastaan, niin kaksi tyhjää. Sitten tarkistus 33 puolesta vastaan, tyhjää. Varmaankin hyväksytty. Sitten 401 puolesta äänet vastaan, tyhjää. Luulisin, että hyväksytty myös tämä. Ja sitten siirryttäisiin tarkistukseen 21. Puolesta äänet. Vastaan äänet. Tämä täytyy tarkastaa, koska näytti suurin piirtein menevän puoliksi, eli nyt voidaan avata tarkistusäänestys. On amendment 21. Tarkistuksesta 21 siis. So was adopted, 19 19 puolesta, 18 vastaan, eli hyväksytty. Sitten jos siirrytään kompromissiin 9, ja se pitäisi löytyä sivulta 17 äänestyslistoiltanne, taikka sitä edelliseltä riippuen listasta. Eli kompromissi 9, sivulla 14 siis, ei vaan 16. Puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää, siis sivulla 14. Hyväksytty. Sitten siirrytään 408. Se on sivulla 17 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Se raukeaa. Sitten kompromissi kakkonen. Ja tässä on tekninen jako, eli tekninen kohta kohdalta äänestys. Otetaan ensin tekninen osa. Nyt meni oikein siis, eli puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää. Tämä raukeaa. Sitten mennään toiseen osaan. Explain technical first, the proper part now. Niin, ei, menikö tämä nyt oikein vai ei? Kuka siis äänestää puolesta, toista, toisen osan puolesta vastaan? Tyhjää. Ja se on hyväksytty. Ja sitten siirrytään 3, ja sen pitäisi olla sivulla 24 löysittekö sen kaikki? 4, 8, 1 tarkistus. Tiedätte, mistä äänestetään. Sitten puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää. Ja nyt näyttäisi siltä, että se olisi hylätty, mutta tarkastetaan. Sopiiko? One EPP too many. So there's e, one EPP too many yksi EPPn kortteja liikaa. Yhden pitäisi sieltä poistua. Onko nyt oikea määrä? On. Kiitos. Eli 22 puolesta 13 vastaan ja kolme tyhjää. Nyt sitten siirrytään 482 puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää. Se varmaankin hylättiin. Sitten 483 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Sekin hylätään. Sitten live 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Se on hyväksytty, näyttäisi siltä. Ja sitten kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 501 sivulla 27. Tarkistus 501 siis puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten 41 ja 502 yhdessä. Oliko tämä oikein näin? Tarkastan hetki vielä. Ei vain 506 onkin vuorossa seuraavaksi. Puolesta äänet. Vastaan tyhjää näyttäisi, että se hylätään. Se täytyy varmaan tarkastaa ensin. Vai tarvitseeko tarkastaa? Ei varmaankaan. Sitten mennään kompromissin yksi. Ensin tekninen kohta kohdelta, kohdalta äänestys puolesta vastaan. Näyttäisi, että sitä vastustettaisiin. Eli siirrytään seuraavaan, joka on siis tämän kohta kohdalta äänestyksen ensimmäinen osa Puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää. Se hyväksyttiin. Sitten toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Se hyväksyttiin. Ja sitten on vielä kolmas ja neljäskin. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Neljäs osa puolesta, vastaan, tyhjää. Ja se hyväksyttiin. Ja sitten siirrytään viisi nolla, mm, ei vaan viisi kuusi yhdeksän on seuraava vuorossa sivulla 33. Löytyikö viisi kolme yhdeksän? Löytyikö? Ei vaan, anteeksi, viisi kuusi yhdeksän sivulla 33. 5, 6, 9, siis puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää, hylätty. Ja sitten 570 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistus 47 ja 571, jotka ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 568, jonka pitäisi olla sivulla 35. 568, löytyikö? 568 puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. Luulen, että se hylättiin, mutta haluatteko tarkastaa vai tyydyttekö tähän tulokseen? Tarkastetaanpa 568 tarkastusäänestys. Okay, we close the vote. Oh. Hetkinen, joko äänestys päättyi? It, fa- it, it, it fell. It was very... Tämä oli aivan selvästi hylätty. Sitten siirrytään seuraavaksi 535. Samalla sivulla edelleen puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Tämä taittiin hyväksyä. Näyttäisi siltä. Kyllä. Sitten 574 puolesta vastaan. Tyhjää. Se hyväksyttiin. Ja sitten vuorossa 546. Ja tähän liittyy ymmärtääkseni suullinen tarkistus, jonka Kastet haluaa sanoa. Langen. Niin, sunnan tarkistus Konin Langenilta perintönä saatu se. Siinä suhteessa täytyy heti ottaa yhteyttä viranomaisiin, jos, jotta pyydetään tällaista aselupaa. Jos mitään tarvetta sille ei tarvita, niin aseet ja siihen liittyvät panokset täytyy antaa eteenpäin. Ja sitten suunnilleen tarkistus, joko myyty tai annettu lailliselle oikeus- tai luonnolliselle henkilölle. Okei. Okay. Selvä. Ensinnäkin kysyn, että hyväksyttekö tämän suullisen tarkistuksen? Hyväksytte. Selvä. Kukaan ei näyttäisi olevan eri mieltä, joten nyt äänestämme siitä. Suullisella tarkistuksella puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Selvästikin hyväksytty. Suullisella tarkistuksella. Ja sitten 5, 7, 7 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja 5, 7, 9. 579 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi kompromissi 10, eikö niin? Ja tässäkin on kohta kohdalta äänestys. Eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Voitaisiinko tarkistaa tämä sähköisesti? Okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. 9 vastaa 30 puolesta, eli hyväksytty sitten toinen osa. Kompromissista 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty sitten kompromissi nelonen ja se pitäisi löytyä sivulta 40. Onko löytynyt sivu ja kompromissi nelonen? Ja tässäkin on tekninen kohta kohdalta äänestys aluksi. Eli ensin äänestetään teknisestä. Puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää, hylätty. Ja sitten siirrytään kompromissi neloseen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 6, 4, 4. Ja se pitäisi löytyä sivulta 43. 644 puolesta äänet vastaan tyhjää. Se taittiin. Se taisi hävitä 677 vastaan tyhjää ja sekin hylättiin. Sitten tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kuusi viisi Ai hetkinen, joku halusi tarkistaa vielä äskeisen. Palataanpa edelliseen. Äänestys päättyy. 29, 10 va- puolesta, 10 vastaan ja sitten loput tyhjää. Sitten 652 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 672 672 sivulla 45 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kompromissi 12.a sivulla 49. 49 sivulla siis 12.a ja tässä on tekninen osinjako. Siitä lähdetään puolesta vastaan tyhjää se hylättiin. Eli mennään varsinaiseen kompromissiin 12.a puolesta. Siis ensimmäinen osa puolesta vastaan. Niin, sivu on siis 49, 12.a kompromissiehdotus. Ka- kompromissiehdotus 12.a. Ja tosiaankin artikla 10. Eli kompromissiehdotus 12.a, ette ole siis vielä löytäneet, vai oletteko yritin tässä vain auttaa teitä. Täytyy oppia näistä virheistä. Eli 12.a. Palataanpa siihen tekniseen, tekniseen kohta äänestyksestä äänestämiseen. Nyt äänestetään siitä. Nyt kaikki näette, että 12.a on kyseessä. Kuka on sitä mieltä, että äänestetään tekninen, tekninen kohdalta äänestys? Kuka vastustaa? Kuka äänestää tyhjää? Eli ei mennyt läpi. Sitten äänestetään kompromissista 12.a ensimmäinen tekstin osa puolesta vastaan tyhjää selvästikin hyväksytty. Ja sitten toinen osa 12.a kompromissiehdotus kyseessä siis puolesta äänet vastaan tyhjää. Se varmaankin hyväksyttiin, mutta se olisi syytä tarkistaa, jos teille sopii. Okay, the vote is closed. That was 20. Äänestys päättyy 25 puolesta 14 vastaan, ei tyhjiä. Sitten kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 61, mikä pitäisi olla seuraavalla sivulla. Löytyykö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? Sitten 66, eikös niin? Ja 703 identtiset sisällöltään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 702, eikös niin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 704 puolesta vastaan tyhjää hylätty 702 ja 703 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Eiköhän se ollut hyväksytty. Ja sitten 67 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 722, tarkistus 722 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kompromissi kahdeksan. Ei vaan 75 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Eiköhän tämän kannata tarkistaa, jos sopii. 725. Kaksikymmentäneljä puolesta 15 vastaan, ei tyhjiä. Sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12. B 12b, sivu 57, jos teillä on sivunumerot siellä näkyvissä. 12b, kompromissi siis. Ja ensimmäinen osa kohta kohdalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 768.3 vastaava osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 768 puolesta vastaan tyhjää hylätty niin ikään. Sitten 12.c kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 ei vaan 82 tarkistus sivulla 62. Ja siihen liittyy useita tarkistuksia puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Kaksikymmentäseitsemän puolesta 12 vastaan nolla tyhjää. Sitten, niin mitä sitten seuraavana? 757 tarkistus puolesta kahdeksan kaksi neljä sisältyi tähän. Ei vaan se hylättiin yksi henkilö kerrallaan. Tämä raukesi, koska se poistettiin ja siksi ei äänestetä. Sopiiko näin? No sitten 757 puolesta vastaan hylätty. Ja sitten 740 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 755 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 840 ja sivulla

tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty 93 puolesta vastaan tyhjää. No eiköhän tarkisteta. Tarkistus 93 siis koneellisesti. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty 22 puolesta 16 vastaan. Sitten tarkistus 100 puolesta. Ei, kun ne kaikki sitten raukeavat tarkistukseen 111. Ei vaan 101 asti. Johdantoosan kappale puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, eiköhän 103, mutta tarkistetaan kaiken varalta 103 koneellisesti. 103 siis. Kyllä, 31 puolesta. 118. Sitten seuraavana sivulla 75. Tarkistus 188. Onko kaikilla se esillä? Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten 288 tarkistus. Tarkistus 288. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistus 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Niin, puheenvuoro. Oui, euh, vu l'état de... Puheenjohtaja keskeyttää. Hypö? Oui. Voinko nyt puhua? Kun otetaan huomioon nämä äänestykset, näistä kaikista tarkistuksista, joita on tehty, niin ENF-ryhmä haluaa esittää vähemmistö tästä mietinnöstä. Ja luen sen tässä teille. Après le vote? Ai äänestystä jälkeen vai? Okay. This is a roll call vote on the final... Tässä sitten nimenhuutoäänestys Asiakirjasta muutosten jälkeen äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. 27 puolesta 11 vastaan yksi tyhjää. Ja sitten äänestetään lainsäädäntöpäätöslauselmasta ja jälleen nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 27 puolesta 10 vastaan ja yksi tyhjää. Kiitoksia. Tämä nyt tarjoaa meille mahdollisuuden katsoa kaikkia tarkistuksia, jotka tänään on äänestetty, josta tänään äänestetty, jotka kuten aiemmin minkä tarkoituksena, kuten aiemmin totesin, on se, että varmistetaan, että kansalaisten edut, mielenkiinnon aiheet, museot, keräilijät, urheilijat, kaikki on otettu huomioon tämän päivän tarkistusten puitteista, mutta olemme myös samalla ottaneet esille sen, että nämä porsareet suljetaan, varsinkin ne, jotka liittyvät paukkupatrona aseisiin. Voimme siis katsoa niitä. Ja tarkastella siis sitä. Kiitoksia tehdystä työstä. Now we go back to the, well, thank you to our rapporteur, thank you for your time and your efforts in this. Kiitoksia hyvä esittelijä. Kiitoksia. Anna nyt puheenvuoron tähän tästä mie- vähemmistönäkemyksestä. Merci beaucoup. Donc, le groupe NF souhaite... Des... Eli ENF-ryhmä haluaa esittää vähemmistönäkemyksen tästä asiasta ottaen huomioon seuraavaa. Direktiivi 91.477 tarkistus ei on laiton, koska se ei kohdistu tavoitteisiin, mikä, mikä on terroristien torjunta Euroopassa ja poistaa näiltä pääsy aseisiin. Direktiivi 91477 on hyödytön, koska se ei kohdistu laittomaan asekauppaan, joka on räjähdysmäisesti kasvussa Schengenin alueella. Direktiivi 91477 on epätarkka ja tarjoaa epäasiallisia vastauksia oleellisiin turvallisuuskysymyksiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti antaa islamilaisten terroristien määrän kasvaa Direktiivi 477 on epäoikeudenmukainen, koska se ei rajoita koska se rajoittaa vapauksia, jotka kohdistuvat rehellisiin aseenomistajiin. Ja direktiivi 91477 on epäsuhtainen taloudellisesti, kulttuurisesti ja urheiluun näkökohdista katsottuna. Se on huonosti valmistettu ja siinä ei ole mitään oikeita äh, vaikutusanalyysejä tehty. ENF-ryhmä näin ollen vastustaa tätä direktiiviä. Se, se mielestä ei ole lainkaan riittävä sellaisena kuin se on. Kiitos. Okay, we can now move on to the next part of our agenda. Näin voidaan siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Annakin puheenvuoro takaisin. Ne haluatko tulla tänne? And thank you to you all. Bravo, you did very good. you very much. Pleasure. Thank you and have a nice thank summer, darling. Okay, we'll move on to the next part on our agenda. Uh, Siirrytäänpä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Missähän Sergio on? Mutta annetaanpa nyt niiden poistua paikalta, jotka aikovat poistua, ja sitten annetaan Sergiolle johto, jos teitä eivät kiinnosta vihreään kirjaan rahoituspalveluista liittyen liittyvät asiat, niin poistukaapa nopeasti ja annetaan sitten esittelijälle puheenvuoro. Sergio, ole hyvä. Sinulla olisi nyt puheenvuoro, jos vain sopii. That's it, you. Thank you. Thank you. Thank you. Hoy, hoy No täällä on liikaa Sergioita tänään kun tässä odotellaan, että kollegat poistuvat salista, niin sanonpa, että tämä lausunto finanssialan vähittäispalveluista on ollut minun mielestäni hyvin tärkeä, koska kuitenkin loppujen lopuksi tässä on kyseessä uudet oikeudet, joita kuluttajilla Euroopassa tulee olla uusilla markkinoilla, joita vähitellen avautuu Voisitteko antaa esittelijälle puheenrauhan, jos ette halua kuunnella ja poistukaa mahdollisimman nopeasti, jos niin aiotte. Sergio, kiitos kärsivällisyydestä. Continuamos. No niin, jatketaanpa. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, olin tässä sanomassa, että tämä on tärkeä mietintö tai lausunto, koska tässä on kyseessä uudet oikeudet, joita Euroopan kansalaisille nyt avautuu, jotka heillä pitäisi taata kansalliselle Euroopan tason lainsäädännöllä, myöskin digitalisaation myötä avautuvilla uusilla markkinoilla. Ja yksi näistä on finanssialan vähittäispalvelut. Kyseessä ovat esimerkiksi yksityiset eläkesuunnitelmat, eläkesäästösuunnitelmat, vakuutukset ja ilman muuta säästö, säästäminen myös pienten säästäjien, yksityishenkilöiden ja pienyritysten taholta. Ja tämä mietintö on laadittu komission vihreän kirjan tiimoilta ja sen päätavoitteena on kolme pilaria. Ensinnäkin kuluttajien voimauttaminen uusilla ilmestyvillä e, esiin tulevilla markkinoilla ja sitten digitalisaation, digitalisaation hyödyntäminen ja myöskin yhteismarkkinoiden rajojen poistaminen ja madaltaminen. Ja Kiitän siitä, että suurin osa varjoesittelyistä on ottanut tämän mietinnön vastaan hyvin positiivisesti ja olemme pystyneet työstämään 14 kompromissitarkistusta, joka itse asiassa kattaa kaikki poliittiset ryhmät. Ja haluaisin kiittää todellakin tästä hyvästä yhteistyöstä ja ennakkoasenteesta kaikkia muita poliittisia ryhmiä, jotta saataisiin aikaiseksi kunnianhimoinen, mutta toisaalta yhtenäinen konsensukseen perustava, perustuva mietintö. Usein se ei ole suinkaan mahdollista, mutta tässä tapauksessa olemme siinä onnistunut. Kyseessä on sekä konsensukseen perusta, perustuva että kunnianhimoinen mietintö. Haluaisimme kompromissitarkistuksilla vahvistaa tiettyjä mietinnön keskeisajatuksia ja ottaa esille myöskin muutamia uusia ajatuksia. Kaikkein tärkein on, kuten totesin, digitalisaatio. Se antaa erinomaisen mahdollisuuden kaikille finanssialan vähittäispalveluille. Tämä teknologinen edistys, joka on jo esillä ja jonka puitteissa ilmestyy koko ajan uusia yrityksiä esimerkiksi sosiaalisissa verkoissa pienlainoitusta pienyrittäjille, pientoimijoille. Kuitenkin digitalisaation ja suuren tietomäärän haaste on se, että pitää samanaikaisesti taata kuluttajille korkea suojelun taso. Eli yhtäältä kun on perinteiset sektorit ja nämä uudet toimintasektorit, niin meidän täytyy meidän täytyy lainsäädännöllä tehdä mahdolliseksi myöskin uusille markkinoille asianmukaiset kuluttajan suojelutoimet. Eli nämä ovat uusia haasteita, joihin täytyy vastata lainsäädännöllä. Halusimme vahvistaa myöskin kuluttajien luottamusta näinä aikoina, kun on tällainen kahdeksan vuoden aikana kumuloitunut rahoitus- ja talousalan kriisi Eurostatinkin mukaan. Kuluttajien luottamus on tällä sektorilla aivan minimissään. Kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla halutaan myöskin vahvistaa julkisen vallan ja viranomaisten mahdollisuutta tukea tämän luottamuksen parantumista. Myöskin olemme halunneet tarjota vertailu, vertailun mahdollistavia työkaluja, koska digitalisaatio antaa mahdollisuudet yhä yhtenäisempiin markkinoihin ja näillä markkinoilla kuluttajilla pitäisi olla mahdollisuus vertailla samankaltaisia tuotteita toisiinsa todetakseen tai estääkseen sen, että kansalaista ei syrjitä esimerkiksi asuinpaikan vuoksi. Ja kirja, vihreässä kirjassa otetaan esille muun muassa luotot tai vakuutukset tällaisista tuotteista, jossa voi tällaista diskriminaatio tapahtua, ja sehän on yhtenäismarkkinoiden vastaista, ja tätä ei voi sallia tapahtuvan. Ja digitalisaation myötä pystytään estämään tämän kaltainen syrji, syrjivä käyttäytyminen sisämarkkinoilla, jota tällä hetkellä vielä on olemassa. Olemme myöskin kovin tiukkoja sen suhteen, että pitää päästä eh, eroon maakohtaisista rajoituksista finanssialan vähittäispalveluiden eh, kannalta katsottuna myös, koska tänä päivänä kun kansalainen siirtyy jäsenvaltiosta toiseen asumaan, niin on tärkeää, että hänelle ei aseteta esteitä sille, että hän voisi siirtää säästönsä tai vakuutuksensa tai luottonsa jäsenvaltiosta toiseen. Eli tällaiset finanssialan vähittäispalvelut tarvitsevat uusia direktiivejä, tai sitten on, olema, sitten on sovellettava tehokkaasti olemassa olevaa lainsäädäntöä niin, että tällaiset maakohtaiset rajoitukset tai maakohtaiset esteet poistettaisiin. Ja tämän parlamentin tehtävänä on eliminoida näitä esteitä ja hankkiutua eroon tästä liiallisesta fragmentaatiosta. Ja me ajattelemme, että tämä todellakin tämä mietintö on hyvin kunnianhimoinen ja konsensukseen perustuma, perustuva ja se suojaa yhtäaikaisesti kuluttajan oikeuksia, mutta myös edistää kasvua ja työn, työpaikkojen syntymistä. Joten seuraavaksi pyydän saada kiittää vielä kaikki annan puheenvuoron varjoesittelijöille overview. I think that is really, um... Kiitos tästä katsauksesta. Se on oikein, oli oikein hyödyllistä kuulla tuo. Katson nyt varjoesittelyiden suuntaan, enkä näe täällä paljonkaan heitä, joten seuraavana edustaja Silake. Kiitoksia. Haluaisin kiittää muita varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Vaikka en hyväksy tiettyjä osioita, jotka merkitsevät budjetin lisäystä, niin siitä huolimatta hyväksyn tämän yksityiskohtaisen analyysin vähittäismyyntimarkkinoista ja että tuo sääntely on hyödyllistä Euroopan unionissa. Kuitenkin on liian varhaista vielä ehdottaa näitä muutoksia. Minä olen sitä mieltä, että kansallisen puolen on täytynyt kriisin seurauksena mukautua monimuutokseen. Meidän täytyy nyt odotella katsoa sitä, millä tavalla markkinat reagoivat. Minä uskon, että nyt uusien vaiheiden e- ehdottaminen ei ole meille hyvä. Ja tästä syystä uskoisin, että ei ole tehokasta se, että komissiolle annetaan mandaatti tai että tuetaan komissiota niin, että se voi käyttää harkintavaltaansa ja ehdottaa millaista tekstiä hyvänsä. Loppujen lopuksi markkinathan voivat olla voivat tästä vain rajoittua. Haluaisin korostaa, että hyödylliset muutokset, joita komissio saattaa ehdottaa, eivät välttämättä merkitse uusia ehdotuksia – Tämä saattaa myös merkitä sitä, että tämänhetkinen voimassa oleva lainsäädäntö ei saa olla liian raskasta. Palveluntarjoajalla täytyy edelleen olla mahdollisuus määritellä, mitkä markkinaosa-alueet ovat sopivia heidän liikemalleilleen, eikä heitä tulisi pakottaa sellaisille markkinoille, jotka eivät heille sopi, sovi tai joihin he eivät ole valmiita, jotka eivät vastaa heidän liiketoimintasuunnitelmiinsa. Kiitoksia. I see Dita Chan. Thank you. Thank you. Uh, uh, Kiitos sitten Dita. Kiitos. Puhun ihan lyhyesti. Kiitän valmistelijaa näistä kompromissiehdotuksista. Voin tukea niitä kaikkia, koska niissä on otettu huomioon minun ryhmäni huolenaiheet. Odotan muilta ryhmiltä tukea niille minun ryhmäni esittämille tar- tarkistuksille, joita tällä hetkellä on otettu huomioon. Meidän on vähittäisrahoituspalveluissa pyrittävä todellisten sisämarkkinoiden suuntaan ja siksi odotan innolla komission jatkotyöskentelyä tämän aiheen parissa. Ja komissiolta toivoisin kirjallista vastausta siihen, miksi, miksi nämä vähittäisrahoituspalvelut on suljettu pois maakohtaisista rajoituksista annettavissa säännöksissä, eli geoblokkauksesta. Ja sitten ei ole aivan selvää, miten nämä kaksi, kaksi äh, lainsäädäntöehdotusta oikein toimivat yhteen ja odotan keskustelua tästä aiheesta. Yeah, you. Thank you. Yeah, uh, just running in because I heard that. Uh... Kiitoksia. Niin, kuulin, että äänestys meni nopeasti, siis näistä aseista taisi osua kohteeseensa. Kiitoksia kovasti. Tämä on toinen asia, monimutkainen, mutta tärkeä. Se on tärkeä osio sisämarkkinoille ja se on myös yhdistänyt useita asioita yhteen Ja tässä tietysti kannattaa osoittaa myös tätä sormella tätä täytäntöönpanopuolta, eli säännöt, jotka ovat jo olemassa ja katsoa sitä, millä tavalla jäsenvaltiot niitä sitten täytäntöönpanevat. Kompromissit ja loppuvalmistelu on tehty hyvin. Useat eri asiat on otettu esille neuvotteluissa, PK-yritykset on otettu huomioon kaikkialla hyvin. Ja minusta tämä on selvää, että tämä on integroitua tämä politiikka, jonka avulla kansalaisia autetaan. Autamme yrityksiämme tarjoamaan oikeaa tietoa, ei enää pirstaloitumista. Eurooppa voi selkeästi esittää viestinsä Olemme painottaneet useita asioita. Tietossa, joka annetaan kuluttajille, se on äärimmäisen tärkeää, ja esittäneet myös ajatuksen Euroopan laajuisesta sivustosta, jossa vertailtaisiin, joka olisi tällainen vertaileva sivusto. Tämän päivän kansalaiset, ne jotka kykenevät hyödyntämään internettiä ja etsimään sieltä tietoa. Heille kaltainen tieto on tärkeää. Sen pitäisi olla saatavissa kaikille meille, myös eri kielillä. Ja myös heillä, ei on jotain rajoitteita, jos mä näin ilmaisisin. Nopeuttakaamme siis prosessia. Nyt on vihreä kirja olemassa, mutta sitten juridisesti katsoen seuraava askelkin pitäisi ottaa nopeasti. Kiitän esittelijä ja kollegoita tästä valmistelutyöstä. Odotan, oletan, että äänestys menee jouhevasti huomenna. I'm looking for anybody else. Kiitos. Onkohan muita puheenvuoropyyntöjä ennen kuin komissiolle annetaan vuoro? Evelyn Gebhardt. Haluaisin sanoa vain yhden asian. Minusta on hyvin harmi, että tämä mietintö ja lausunto, jotka koskevat hyvin paljon useampia, hyvin, hyvin useita ihmisiä EU:ssa, nimittäin pankkien yksityisasiakkaita ja Täällä on niin hävettävän vähän edustajia paikalla ja sitten taas aseita käsiteltäessä, jotka aseet koskevat paljon pienempää ihmisjoukkoa, sali oli ääriä myöten täynnä. Ja halusin vain nyt teille tässä avautua tästä asioiden arvojärjestyksestä hieman. Thank Evelyn. I think I share also your... Kiitos Evelyn, kyllä minäkin kuluttajansuojan kannalta olen tästä huolissani ihan niin kuin siinä ja kyllähän pankkitilit ja rahoituspalvelut ovat sellainen asia, jossa kuluttajilla olisi syytä olla nykyistä enemmän valinnanvaraa ja sitten myöskin pankkiturvallisuus ja kyberturvallisuus ovat tärkeitä asioita. Andershan on niistä erityisen kiinnostunut, mutta nyt komission vuoro, olkaapa hyvät. Could you maybe say your name as well, if that's okay? Voisitteko esittäytyäkin lyhyesti alkajaisiksi, jos sopii? Uh, hello, good afternoon. My name is Adrian. Hei, minun nimeni on Adrian Steiner ja edustan TG Fisma, eli rahoituspalvelu osastoa ja olemme yhdessä lukuisten kollegoiden ja myöskin muiden pääosastojen kanssa tämän vihreän kirjan. Ja haluaisin vain lyhyesti palata kysymykseen, joka koskee tätä geoblokkausta, maarajoittamista, maantieteellistä aluerajausta. Yksityiskohtaisemmin voimme myöhemmin siihen vastata kirjallisesti vielä, mutta siis tämä vähittäispalveluita koskeva vihreä kirja laadittiin juuri siksi, että haluttiin identifioida olemassa olevia esteitä, jotka estävät meitä saamasta aikaan syvemmät sisämarkkinat, joita joko sekä tavaran toimittajat että kuluttajat voisivat hyödyntää paremmin. Eli se ei sul- sulje pois mitään mahdollisia toimia, joista ei ole vielä päätetty, tai mahdollisia tulevia toimia. Näkisin siitä tuesta, mitä esittelijä on saanut mietinnölleen, on se, että komissio perustaisi toimintasuunnistelman koskien tätä vihreää kirjaa keskusteluja siitä käydään ja me kaikki olemme tietoisia viimeaikaisista kehityskuluista. Ja komission jäsen Hills hän on jättänyt virkansa, joten 15. 15. päivästä lähtien teemme läheistä yhteistyötä komissaari Dombrovskin kanssa tämän asian suhteen. Eli nyt on vielä liian varhaista sanoa mitään tulevista toimista tästä aiheesta ja tämä koskee myös geoblokkausta. Pitäkää kuitenkin mielessä, että komissio ottaa maarajoitusaiheen hyvin vakavasti ja kollegat seuraavat digitaalisia sisämarkkinoita koskevia aloitteita myöskin muilla osa-alueilla. Kiitos. Kiitos. Ja sittenpä puheenvuoro takaisin valmistelijalle. Niin aivan lyhyesti kiitos vain kommentoisin muutamia kysymyksiä, jotka tässä on tulleet esille. Haluaisin kiittää tätä ryhmää CSR yhteistyöstä ja näistä kompromissiehdotuksista. Nämä ovat hyvin rakentavalla tavalla, tavalla vaikuttaneet koko ryhmän toimintaan. Eli me emme puhu nyt lisätaakoista tai, tai esteistä. Eli tärkeää on, että ei sen enempää finanssialan puolella kuin kuluttajillakaan olisi eh, lisätaakkoja tai lisäbyrokraattista taakkaa tai estettä. Tässä, sellaisesta tässä ei ole kysymys. Emme halua asettaa esteitä sellaiselle toimialalle, joka jo 2008 vuodesta lähtien ponnistelee ja pyristelee kriisistä ulos pääsemiseksi finanssialan vähitys, vähittäispalvelut, jos nyt otetaan vaikkapa luotot ja jo, jossa esimerkiksi nyt sosiaaliset verkot toimivat miniluotonantajina. Kuitenkin tällaisille luotonantajille täytyvät olla samanlaiset kuin muillakin luotottajilla. Ja jos puhutaan teknisistä yrityksissä esimerkiksi, niin kaikenlaiset yritykset, jotka toimivat, toi, to, toimivat ää, eh, finanssialalla, joutuvat noudattamaan tai niiden tulee joutua noudattamaan samoja ehtoja kuin muidenkin yritysten. Eli me olemme tässä hahmottelemassa vaatimassa yhteisiä sääntöjä ja ensimmäiseksi pyydämme, että sovellettaisiin jo olemassa olevia normeja, jotta estettäisiin niitä esteitä, joita kansalaiset joutuvat kohtaamaan. Jos nyt ajatellaan vaikkapa jäsenvaltiosta toiseen siirtyvää henkilöä, niin on käynyt niin, että kun siirtää vaikka pankkitilinsä samasta pankista toiseen jäsenvaltioon, saman pankin toimistoon tai konttoriin joutuukin, niin siinä vaiheessa joutuu maksamaan lisämaksuja, tai ehdot ovat paljon huonommat kuin aikaisemmassa pankissa, samassa pankissa, mutta toisessa jäsenvaltiossa. Eli kyseessä on mahdollisuuksien luominen ja kuluttajan suojaaminen. Ja sitten tästä maarajoituskysymyksestä todella, to, totta on, että vihreässä kirjassa tästä puhutaan myös, mutta täytyy odottaa, että, että talous asioista vastaava komissaari hahmottaa tästä oman mielipiteensä, mitä ehdotuksia komissio sitten aikanaan asiasta tekee. Ja Van Nistelrooita kiitän siitä, että hän on ollut aivan ensimmäisestä hetkestä lähtien käytettävissä ja antanut tukensa tämän mietinnön laatimisessa. Tämä on todellakin hyvin tärkeä mietintö, ja koska käsittelemme siinä Euroopan kansalaisten päivittäin kohtaamia ihan todellisia konkreettisia ongelmia, jos nyt puhutaan eläkeoikeuksista, säästämisestä, pankkisiirroista, joten on todellakin tärkeää, että puutumme näihin asioihin, jotta voisimme parantaa yhtenäismarkkinoita ja myöskin suojata kuluttajien oikeuksia samanaikaisesti yhteisen paremman Euroopan luomiseksi. Well, thank you to sir. Kiitos Sergio ja kiitos työstä, jota olet tehnyt tämän asian parissa. Tästä äänestetään heti huomisaamuna onnea matkaan ja tuemme sinua kyllä äänestyksissä. Ymmärtääkseni talousasioiden valiokunta äänestää 29. syyskuuta ja jos kaikki menee hyvin, niin sitten marraskuun ykköstäysistunnossa tätä käsitellään ja äänestetään. Niin, edustaja Sulikilla oli vielä puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Ďakujem pekne za slovo. Kiitoksia puheenvuorosta. Vielä kerran haluaisin vastata esittelijälle ja haluaisin vastata yksittäisen kommenttiin. Hän sanoi, että rahasiirrot maasta toiseen maksavat eri paljon. Esimerkiksi jos vertaa siirtoa Asta B, niin se on eri hintainen kuin Bstä A. En ymmärrä, mitä tekemistä Euroopan unionilla on tässä asiassa ja sen torjumisessa – Eikö tämä pitäisi jäädä vapaiden markkinoiden sääntelemäksi? Ei missään sanota, että nämä siirrot pitää, niiden pitää olla samahintaisia. Esimerkiksi Saksassa meillä on paljon kreikkalaisia työntekijöitä, jotka lähettävät palkkojaan Kreikkaan. On ihan on luonnollista, että tällaiset rahasiirrot ovat halvempia kuin Kreikasta Saksaan tapahtuvat, koska niitä on vähemmän. Vaikuttaa siltä, että Euroopan unionin tavoitteena on se, että näiden erojen tulisi hävitä. Minusta se ei ole mikään hyvä ajatus. Tämä on ihan Euroopan unionin sairaus. Kaikki haluavat, että joka ikinen asia pitää säädellä Euroopan unionissa. Halusin vain saada nyt tämän sydämeltäni ja lopuksi sanoa, että Tästä mielipiteestäni huolimatta arvostan sitä, että arvostatte yhteistyötämme. One more things off people's chests now and we've got a bit of time. No niin, jos täällä nyt jollakulla on vielä jotakin sydämellään, niin on mahdollista tuulettaa, mutta nyt vielä sitten valmistelijalle lopuksi puheenvuoro. Ihan minuutti vain. Ensinnäkin kansalaiset tarvitsevat, tarvitsevat etukäteistietoa ja tämä tietysti, tämä oikeus kuuluu kaikille. Tämä, kuul, tämä on sellainen perusasia. Ja käy monesti niin myös, että kansalaiset eivät tiedä, että, että mm, pankkisiirrosta esimerkiksi peritään tietty maksu. Se tapahtuu monesti hyvin, hyvin ikään kuin peitellyllä tavalla pankkien välillä ja eri, eri maiden ja eri kansalaisen välillä syrjivällä tavalla, eri tavalla eri maissa. Ja perussääntö siis pitää olla, että minkäänlaista diskriminaatiota ei tapahdu ri, perustuen asuinpaikkaan. Jos nyt puhutaan vaikkapa autoista tai autojen vakuutuksista. Ja vihreä kirja vaatii tai pyytää sitä, että kansalaista pitäisi tulla tulla tietoisia kuluttajia ja heidän pitäisi olla tietoisia kaikista komissioista, siirtomaksuista ja palkkioista, mitä toimijat heiltä sitten veloittavat. Näin kuluttajat nykyisessä tilanteessa usein tuntevat ei pelkästään tulevansa syrjityksi, vaan jopa petoksen uhreiksi. Eli tämä täytyy estää. Eli tällaiset tavalliset pankkisiirrot ja aivan tavalliset päivälliset, päivittäiset toiminnot on taattava. Ensinnäkin mitä tahansa operaatiota, kun ryhtyy suorittamaan, kuluttajan pitäisi olla tietoinen kaikista liittyvistä asioista. Ja toiseksi sitten äh, kohtelu täytyy olla tasa-arvoista kaikille riippumatta asuinpaikasta. paikasta Eli toimijoiden ei saa diskriminoida mitään henkilöryhmää asunpaikkaan liittyen. Sergio? Kiitos Sergio. Sitten vielä Lambert. Nisteroi, ole hyvä. En tiedä, kannat... olisiko minun tarpeen reagoida tähän, koska olen samalla linjoilla kuin valmistelija. Mutta sanotaan nyt, että Euroopasta ei ole tarkoitus tehdä mitään littejä pannukakkua Tuskin kukaan sitä haluaa, vaan tarvitaan kilpailua myös rajat ylittävästi tämän tyyppisissä palveluissa. Jos haluaa vaikka vaihtaa sähkön toimittajaa, se onnistuu todella näppärästi ja kaikki tiedot saa käsille ja auto, ajoneuvovakuutuksissa sama juttu. Kaikki tämä on mahdollista. Ja uusien välineiden, uusien nettipalvelujen avulla voidaan tehdä mitä vain, ja ne voisivat teidänkin väkeänne auttaa. Jos me epäröimme, niin kyllä nuoret sitten ottavat homman hoitakseen, tekevät jo niin. Tarvittaisiin konkreettisia ehdotuksia, miten tätä prosessia voidaan tukea. Se olisi todellakin tarpeen. Ei voida sulkea silmiä ja sanoa, että en halua koskea tähän, ei tätä ole olemassa. Me haluamme todellakin kilpailua ja jos ihmiset haluavat maksaa enemmän jostakin asiasta, niin siitä vaan ei se ole ongelma. Mutta kääntäen sitten taas sisämarkkinat tuovat kaikille ihmisille niin paljon etuja. Ehkä sitä pitäisi kertoa paremmin. Laittaa jonkinlainen EU-tähtilippu jonnekin nettisivulle ja niin poispäin. Se voisi olla eduksi seuraavan kansanäänestyksen koittaessa. Thank you. So I don't see anybody else that wants... No nyt ei ilmeisesti ole muita puheenvuoropyyntöjä. Tämäpä oli hyvä keskustelu. Kiitoksia kaikille siitä, että jaksoitte ihan loppuun asti. Nyt tämä valiokunnan kokous päättyy ja 10-15 minuutin päästä jatketaan sitten koordinaattoreiden kokouksella. Kiitos.